hymnin. Strasbourgin filharmonikot esittävät sen meille kapelimestana Reni Aura. Grazie maestro, grazie a tutta l'orchestra. Kiitokset, eh, kiitokset eh, kapellimestarille ja koko orkesterille. Muistuttaisin teitä, että artiklan 14 kohdan kaksi mukaisesti työjärjestyksessä eroavan eh, puhemiehen aikana ei voida käydä mitään muuta keskustelua kuin puhemiehen äh, valinnan, valintaa koskeva keskustelu.